witam państwa. będę miał zaszczyt prowadzić obrady parlamentu europejskiego w trakcie. minulla on nyt kunnia jatkaa täysistuntoa äänestysselitysten myötä. No niin, nyt ne, jotka eivät halua olla täällä mukana, ovat poistuneet salista. Ja ne, jotka ovat täällä salissa vielä paikalla ja haluavat käyttää puheenvuoron, niin nyt aloitamme äänestysselitykset. Ensin Jose Manuel Fernandesin ja Bulmanin mietintön, eli Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano. Meillä on viisi puheenvuoropyöntöä. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa SND-ryhmän edustaja Neko, olkaa hyvä. Уважаеми господин председател, Европейския фонд за стратегически... Puhemies, Euroopan strategisten investointien rahasto on nyt toiminut kaksi vuotta, mutta vieläkin on tällainen jako idän lännen välillä. Heinäkuussa viime vuonna tuki